niin se hyväksytään. Ja tässä nyt päätän tämän täysistunnon. Me olemme pitkän vuoden lopussa. Minä kiitän tältä vuodelta kaikkia yhteistyöstä ja minä toivon teitä, toivotan